Okay, good morning. I believe that we can start, even we are not... No niin, hyvää huomenta. Ehkä voimmekin jo aloittaa. Emme ole kovin lukuisina täällä paikalla, mutta varmasti voimme silti aloittaa. Mm, nyt meillä on mahdollisuus tehdä enemmän oma valiokunta-aloitteisia äm, mietintöjä. Ja nyt meillä on sitten ensimmäisenä kohtana esityslistalla keskustelu herra Tarandin Äh, mietinnöstä, joka liittyy yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooliin ilmastosta johtuvissa kriisitilanteissa ja luonnonkatastrofeissa. Tässä on vastaavana ympäristövaliokunta, mutta alivaliokuntana me keskitymme näihin turvallisuusasioihin, jotka johtuvat äh, ilmastosta johtuvista kriisitilanteista ja luonnonkatastrofeista. Tässä, tämä on myös mainittu vuoden 2008 turvallisuusstrategiassa. Herra Tarand, saatte puheenvuoron, jotta voitte esitellä lähestymistapanne. Olkaa hyvä. Ah, now it works better. It's switched on. Um, indeed we may say that... Voi todellakin sanoa, että ilmastonmuutos on ympäristövaliokunnan asioita. Mutta minun oletukseni, että tällä keskustella siitä, tapahtuuko ilmastonmuutos vai ei. Jos tämä tapahtuu, ja erityisesti EU ei ole ollut erityisen menestyksekäs sen torjumisessa. Joten ehkä on oikea aika suunnitella ja suunnitella erilaisten vaihtoehtojen toteutumista. mietinnössä aloitin maailmanlaajuisesti tunnetuista esimerkkeistä. En puhu sen enempää tulvista, pöörimyrskyistä, jäätiköiden sulamisesta ja merenpinnan tason kohoamisesta. Tarkastelen mieluummin EUn varoja, resursseja, mitä meillä on, mitä jäsenvaltiolla on. Ja sitä, miten näitä resursseja, jos niitä riittävästi on, voidaan käyttää humanitaarisissa katastrofeissa. sitten voi kehittyä väkivaltaisia konflikteja. Tuollaksena ruoan juomaveden puute. ja maahanmuuttovirtoja. Muutama kysymys, jota käsittelen mietinnössä. Miten nykyiset opit, kriisinhallintakonseptit, miten niillä voidaan pärjätä ilmastonmuutoskatastrofien kanssa. Miten hallitusten välinen ilmastonmuutospanalyysi ja sen analyysi integroidaan EU-strategiseen ajatteluun – niin että sitä seurasi käytännöllisiä toimia. Toiseksi, missä olemassa olevat EUn siviilisotilaallinen ja kaksoiskäyttö kapasiteetti riittäviä ilmastoon aiheuttamien kriisien hallintaan. Ja missä määrin pitkän aikavälin, ää, pitkän aikavälin puolustussuunnitteluun – opit ja resurssit ottavat tämän huomioon? Ja onko riittävää yhteistyötä neuvoston, komission ja EUn e ulkosuhdepalveluiden välillä tässä asiassa niin käsitetasolla kuin resurssitasolla? Olen selvitellyt, mitä monimutkaisen toimielin arkkitehtuurin eri nurkissa tapahtuu. Näyttäisi mahdolliselta määritellä kattava EU-lähestymistapa. Alkaa on sitten tämän mietinnön myönteinen lopputulema.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 konfliktialueilla, jotka ovat jo muitakin relevantteja, esimerkiksi Sahelissa. Nämä uhat ovat hyvin ennustettavia. voisimme helpostikin suunnitella niiden kohtaamista. ehkä ei ole helppo ennustaa, milloin pohjois etelä sudanlaiset taistelevat öljy lähteistä. Helpompaa on ennustaa, milloin ne taistelevat viljelymaista, laidunmaista. Usein me painotamme, kuinka välttämätöntä siviili- ja sotilasyhteistyö on. Tämä koneisto ei mielestäni toimi tarpeeksi sujuvasti – Kansalaisjärjestöt suhtautuvat vähän epäilevästi sotilaskapasiteetin käyttöönottoon. Toisaalta ne hyvin tietävät, että kansalaisyhteiskunnalla ei ole teknologiaa, resursseja, koneistoa, lentokuljetuskapasiteettia. Voidaan ajatella Yhdysvaltojen tilannetta, jolloin katrina, Pöhrimyskön jälkeen New Orleans sen uudelleen rakensivat sotilasinsinöörit. Siviilihallinnolla ei ollut kapasiteettia siihen. Olen käyttänyt nyt 10 minuuttia. Sanottavaa vielä hurjasti. Lopuksi sanoisin, että Odotan sitä kollegat jakavat sen näkemyksen, että tällainen aihe on, on ihan meidän aliovaliokuntamme käsitteleviä, käsiteltäviä aiheita. Jos emme me, kuka? On the structure. Kuka EU-rakenteissa tekisi tällaista työtä? Ennustan siksi, että tämä on tärkeää, vaan Lissabonin Sopimuksen mukaisesti meillä on velvollisuus tarttua tällaisiin asioihin. Ja odotan inspiroitunutta yhteistyötä kaikilta. Kiitos. Thank you, Tom. Uh, I give the... Kiitos. Annan nyt puheenvuoron herra Palekisille, joka on varjoesittelijä. Hän on nyt ainoa varjoesittelijä, joka on paikalla. Kiitos. Olen samaa mieltä herra Tarandin kanssa siitä, että tämä on hyvin tärkeä aihe ja meidän aliovaliokuntamme pitää käsitellä tätä aihetta. minä melkein jo unohdin sen, mitä herra Solana sanoi viisi vuotta sitten. Hän sanoi, että ilmastonmuutos on, ilmastonmuutoksesta on tullut suuri turvallisuusuhka, yksi suurimmista, jotka kohtaamme tänä päivänä. Valitettavasti talouskriisi on tavallaan suunnannut huomion muihin haasteisiin, mutta YK on pääsihteeri Ban Ki-moon vuonna 2009 eli talouskriisin keskellä sanoi, että ihmiskunnalla on vähemmän kuin kymmenen vuotta valmistautua täysin täysin ähm, varmaan ilmastonmuutokseen, eli meillä on nyt vähemmän kuin kymmenen vuotta jäljellä. Mitä tulee ilmastonmuutoksen sotilaallisiin ja turvallisuusaspekteihin, niin ne ovat todella valtavia. Minun mielestäni ilmasto- ja luonnonkatastrofien ja niitä koskevan politiikan pitää olla integroitu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja se pitäisi, pitäisi toteuttaa niin, että siitä tulee synergioita muiden politiikkojen Ähm, kanssa. Ilmastonmuutos lisää poliittista epävarmuutta. Se saattaa lisäksi lisätä fundamentalismia ja terrorismia. Jokainen päivä, jona emme käsittele tätä aihetta, ongelmasta tulee vielä kalliimpi. Me voimme siis maksaa nyt tai voimme maksaa vielä enemmän myöhemmin. Mielestäni on huolestuttavaa, että julkista keskustelua tästä aiheesta on melko vähän. Mitä käytännön askeleita voitaisiin sitten ottaa? Käytännöllistä kokemusten vaihtoa tarvitaan EUn jäsenvaltioiden välillä sekä komission ja maailmanlaajuisten tekijöiden kanssa, e, eten, ennen kaikkea siis Venäjän, Kiinan, Intian ja Brasilian kanssa ja USA kanssa. Meidän pitää luoda ennakkovaroitusjärjestelmä, joka varoittaa ilmastoista johtuvista ö, kriiseistä. Ja EUn valtuuskuntien pitää, pitää valvoa uhkia myös paikan päällä. Meidän pitää tukea maita sekä EUn ulkopuolella että sisällä siinä, että taloudesta tulee energiatehokkaampi ja kestävämpi. Sotilaallinen rooli on kasvanut, kasvanut koko maailmassa ja nyt ö, lähestymistavat ovat eriytyviä ja, ja nyt ö, esimerkiksi ö, armeijankin pitää puuttua sellaisiin suuriin uhkiin, kuten esimerkiksi suuret muuttovirrat. Ja meillä on hyvin vähän aikaa, ja tämä mietintömme voisi auttaa siinä, että saamme aikaiseksi konkreettisia toimia ja saamme myös lisättyä tietoisuutta tätä suurta ongelmaa kohtaan. Kiitos. Kiitos. Nyt äh, puheenvuoro Rova Lusinkille, joka on myös tässä väriesittelijänä. Kiitos. Minä nyt jännittyneenä odotan sitä, minkälainen mietintö tulee, mietinnöstä tulee ja minkälainen linja siihen otetaan, sillä mietintöhän tulee vihreiltä. Meidän ryhmän, ryhmämmehän on QE NGL, eli siinä on myös tämä pohjoinen vihreä ulottuvuus mukana, joten olen todellakin hyvin jännittynyt siitä, missä kohdissa mietinnössä saattaa meillä olla erimielisyyksiä tai sitten yhteisymmärrystä. Olen hyvin tietoinen siitä, että tämä on turvallisuuden aliovaliokunta, niin, mutta mehän myös puolustamme aina tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joten minä tässä edustan ehkä hieman erilaista linjaa kuin kollegoilta on kuultu, jotta nyt ei tule sellaista kuvaa, että edustan vasemmiston radikaalia linjaa, ja jotta saan ymmärtää linjalle, haluaisin tässä siteerata Saksan liittopäivien tutkimusneuvontavaa valiokuntaa – Tämä, ö, tämä tutkimusyksikkö Saksan liittopäivillä on, ö, on käsitellyt asiaa ja tässä lausunnossa vaaditaan, että teolliset valtiot tällaisen saastuittaja maksaa periaatteen mukaisesti kantaisivat vastuunsa. Ja tässä lausunnossa tavallaan lähdetään siitä, että tämä on sisäisen turvallisuuden kannalta hyvin tärkeä aihe. Ja tällä hetkellä politiikka on hyvin lyhytnäköistä. Tässä lausunnossa varoitetaan myös siitä, että, että keskitytään pelkästään sosioekonomisiin ö, lähtökohtiin, joten Joten minun mielestäni tässä kyllä pitäisi varoja siirtää armeijan budjetista ilmastotoimiin. Tässä, tässä lausunnossa on siis aivan selvää, että kuten Indrektara sanoi, ilmastonmuutos on fakta ja sen seuraukset ovat selvät. Turvallisuus, mutta me emme voi käsitellä pelkästään turvallisuusongelmia. Ja meidän pitää myös torjua sosioekonomisia seurauksia ja auttaa ihmisiä sopeutumaan tilanteeseen niin, että he löytävät muita tapoja löytää esimerkiksi ravintoa. Tämä on yksi tärkeimmistä lähestymistavoistamme. Näin voimme kestävästi torjua ilmastonmuutosta. Kiitos. Kiitos, herra Samke. Więc jeśli można, to ja chciałem do mm, tej propozycji, którą pan poseł Indrek Taran przedstawił. Kiitokset herra Tarandin alustuksen jälkeen. Haluaisin esittää muutaman ehdotuksen. Aivan aluksi toisin esiin muutaman varauksen. En ole varma, onko mietinnön otsikko sopiva. Nythän kyse on kahdesta asiasta. Ne eivät ole millään tavoin samalla linjalla, joskin ne ovat lähellä toisiaan. Kyse on siis ilmastonmuutoksesta, luonnonkatastrofeista ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka liittyvät toisiinsa. Eivät ne välttämättä mitenkään väkivaltaisia ole. Toisaalta taas puhutaan rajuista, odottamattomista tilanteista. Eli tilanteista, joita ihminen ei toiminnallaan pysty estämään tai välttämään. Nämä ovat siis kaksi toisistaan poikkeavaa konseptia. Usein Euroopan parlamentissa, valiokuntakokouksissa ja muissakin kokouksissa puhutaan tuesta, jota Euroopan unioni voi antaa katastrofien vastaiseen kamppailun. Esimerkiksi Haitin, Haitin maanjärjestys, Unkarin tulvat ja niin poispäin. Tämän tyyppisissä tilanteissa apua ja tukea on annettu. Toisaalta taas Euroopan unionin toiminnan vastaisiakin argumentteja on esitetty. On todettu, että jos halutaan taistella katastrofien jälkeistä tilannetta ja, ja ongelmia vastaan ja jollakin tavoin puuttua peliin. Unioni ei pysty tässä tilanteessa toimimaan kunnolla. Jos halutaan siis kamppailla katastrofeja, luonnonkatastrofeen vastaan, aika on äärimmäisen tärkeä. Tätä nyt voi tarkastella esimerkiksi Haitin esimerkin valossa. Nämä seikat ovat äärimmäisen oikein esitetty myöskin lausunnassa. Euroopan unionilla on oltava varat ja mahdollisuudet puuttua peliin mahdollisimman nopeasti. Tiedän, että humanitaarista apua voidaan jakaa tällaisessa tilanteessa ja Euroopan, Euroopan unionin rooli onkin äärimmäisen tärkeä usein. Mutta toisaalta taas tietyt seikat estävät meitä toimimasta johdonmukaisesti, koordinoidusti ja tehokkaasti. Niinpä ehdottaisinkin, että korostamme kaikkia niitä toimia ja instrumentteja, joita meillä on käytössämme, nimenomaan niitä, joita voidaan ottaa käyttöön nopeasti ei ole enää aikaa miettiä uusia keinoja, mutta mielestäni esimerkiksi materiaalin kuljetus, ilmaliikenne tällaisissa tilanteissa on tärkeää pitää mielessä. Eli toisin sanoen, nyt olisi pohdittava selkeästi seuraavaa. Onko Euroopan unionilla ylipäätään edes teoreettisesti riittävät resurssit puuttua peliin? Mitä voidaan tehdä katastrofitilanteessa? Tästä on lähdettävä liikkeelle. Uh, I believe that, uh... Kiitos. Tämä on tietysti provokatiivinen aihe ja olen tyytyväinen mietinnöstä tällä alalla, sillä meidän pitää vastata tähän todellisuuteen sillä nämä seurauksethan ovat ähm, hyvin kalliita ja äh, kalliita meille kaikille, mutta tässähän ähm, on kyse myös ähm, siviili- ja sotilas, äh, sotilasalan yhteistyötä, eh, yhteistyöstä. Ehkä voisimme siis yhdistää nämä kaksi tahoa reaktioita varten. varten. Tätä aihetta pitää siis käsitellä myös tässä mietinnössä. Kun reagoimme kriisinhallinnan aikana ja luonnonkatastrofien kohdalla, minun mielestäni meidän pitäisi eurooppalaisella tasolla luoda konkreettisia sääntöjä, jotta voimme reagoida tällaisiin katastrofeihin. Nämä katastrofit eivät välttämättä vaikuta yhteen jäsenvaltioon vaan ne voivat vaikuttaa myös useankin, useampaankin jäsenvaltioon. Me voisimme eh, hillitä näiden haittojen kustannuksia. Jos, jos katsomme tilannetta nyt, niin meillä on joka vuosi tulvia, joskus on maanjärjestyksiä, joskus on hurrikaaneja, ei Euroopassa, mutta kun ver- vertaa tilannetta Aasiaan niin- ja Yhdysvaltoihin niin tämän näkee. Ehkä meillä pitäisi olla myös tietty vakuutusjärjestelmä ihmisille, jotta voisimme vähentää näiden kaikkien tuhojen kustannuksia. Ehkä tarvitsisimme tällaisen parhaiden käytänteiden oppaan. Valitettavasti äm, tai siis tietyillä jäsenvaltioilla on paljonkin kokemusta reagoimisessa luonnonkatastrofeihin ja me voisimme luoda tällaisen oppaan parhaista käytänteistä Euroopan unionin tasolla ja näin voisimme kouluttaa niitä tahoja, jotka eivät ole vielä niin hyvin valmistautuneita tässä, tällä alalla. Tämä on varmasti hyvin mielenkiintoinen mietintö ja toivon, että tässä mietinnössä ei nyt käsitellä asioita ideologisella tasolla, sillä tarvitsemme konkreettisia ja järkeviä toimia. Kiitos. You have the floor. It's difficult with this microphone. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teille. Kiitos kaikista näistä kommenteista. Rova Lösingille sanoisin, että joskus jäsenvaltiot jopa säästöpolitiikan aikana käyttävät rahaa puolustusbudjettiin. Minun ideani on tämän mietinnön myötä antaa niille mahdollisuus antaa sotilasresursseille toisenlainen kaksoiskäyttö merkitys niin, että ne voivat olla mukana, kun me suunnittelemme reaktiotamme ilmasto- tai ympäristökatastrofeihin. Tästä on ollut hyviä reaktioita. Esimerkkejä. Noin kymmenen vuotta sitten Mosambikin tulvien tapauksessa – sotilaslaitteistoa ja henkilöstöä voidaan käyttää pelastustoimissa. On toisenlaisiakin esimerkkejä. on monimutkaisista juridisista ja muista syistä puolustusvoimat ei ollut mukana. Esimerkiksi Haitin maanjäristys oli esimerkki, jossa vesiongelman ratka- olisi ratkaissut Yhdysvaltojen laivasto helpommin kuin mitä tehtiin, kun nostettiin YK-virastojen kautta pullovettä. On ollut myönteisiä esimerkkejä, kun EU nykyään suunnittelee esimerkiksi Sahelin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan missiota, ja viimevuotinen tutkimus. on tuollaisen suunnittelun peruskivi. Jotain rohkaisevaa tapahtunut. Meidän täytyy tarkastella, mitä myös meidän kokoussalissamme on tapahtunut. Ja kuten Rouva Nikolai totesi, kysymys on siviili-sotilaallisyhteistyöstä. yhteistyöstä ja meillä on vuodelta 2006 barnier mietintö tästä aiheesta. Ja pitäisi miettiä, onko se yhä validi vai ovatko hänen tavoitteensa saavutettu. Ja lopuksi. Mielestäni pääkysymys on, miten integroida turvallisuushaaste tähän konfliktisykliin, varhaisen varoitukseen, ennaltaehkäisyyn, kriisin hallintaan, jälleenrakentamiseen ja jossakin tapauksessa jopa kansakunnan valtion rakentamiseen. Itse asiassa tämä vaikuttaa tiedonkeruun, informaationkeruun, sen äh, analyysiin, poliisin suunnitteluun, kriisinhallintamenettelyihin, kenties johonkin parhaiten käytänteiden oppaaseen tai mitä tarvitsemmekin – ja myös resurssien toimintavalmiuden kehittämiseen. Ja tällainen harjoitus pitäisi tehdä. Olemmeko missanneet jotain? Miten voimme toimia? Voimmeko käyttää sitä, mitä meillä on mahdollisimman tehokkaasti? Kiitos kollegat. Aikataulu tässä mietinnössä on sellainen, että ensimmäisen mietintöluonnoksen käsittely on toukokuussa – ja sitten tarkistusten määräaika on 20. kesäkuuta ja sitten 28. kesäkuuta on seuraava käsitelly ja AFETissa varmasti mietintö hyväksytään sitten syyskuussa ja tämä tulee täysistuntoon marraskuussa. Eli tarpeeksi aikaa mietinnön valmistelemiseen. Kiitos. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Eli yhtenäistä eurooppalaista ilmatil- ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano. Tervetuloa valmistelijalle herra Kiriloville. Annammekin puheenvuoron heti Evgenille, jotta voimme käsitellä lausuntoluonnosta. Kiitos puheenjohtaja. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on, kuten tiedämme, on kunnianhimoinen eurooppalainen aloite. Ja koko idea luoda yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, todella, todellakin siis yhtenäistetty eurooppalainen ilmatila on hyvä idea. Me Euroopan parlamentin jäseninä varmasti, kun me lennämme usein, olen varmasti huomanneet positiivisia muutoksia viime vuosina. Ja varmastikin tämä on yksi niistä aloitteista, jotka minun mielestäni voivat luoda lisäarvoa, voivat luoda lisäarvoa kaikille Euroopan kansalaisille. Tietysti me tiedämme, että aloitetta pitää kehittää edelleen. Olemme nyt tämän hankkeen varhaisessa vaiheessa. Ruuhkia ilmatilassa pitää pitää välttää. Me tässä alivaliokunnassa käsittelemme tämän aloitteen vaikutuksia sotilasilmailuun. Me tiedämme, että tietysti puolustusvoimat ovat suurin ilmatilan käyttäjä Euroopassa. Ja ilma, sotilasvoimat ähm, käyttävät pieniä ja suuria ö, lentokoneita ja toimivat eri tavalla, joten yhtenäistäminen ja yhteistyö ovat tärkeitä ja on tärkeää taata, että sotilas- ja siviiliilmailu voivat, voivat elää niin rinnakkain ilman ongelmia. EUn jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että SESn pitäisi ottaa huomioon täysin kansallisten jäsenvaltioiden puolustusvoimien tarpeet ja sotilasilmailun intressit pitää ottaa myös huomioon tämän yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämisessä. Tämä on myös tämä linja tässä lausunnossamme, jossa me korostamme siviili- ja sotilasilmailun koordinoinnin tarvetta ja sen tarvetta, että varmistetaan, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan lainsäädäntö ottaa tämän huomioon. Tietysti meidän pitäisi ottaa huomioon, minkälaisia seurauksia yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla on sotilasilmailulle. Euroopan puolustusvirastoa on kannustettu osallistumaan enemmän tähän CESARin eli eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän, hallintajärjestelmän tutkimukseen. Ja tässä on aikomuksena myös tehdä Cesarin vaikutusten arviointi ja näin voisimme helpottaa kokemusten vaihtoa sotilasilmailun alalla. Eurocontrol ja NATO, NATO ovat tässä tärkeitä tahoja ja, ja yhteentoimivuuden lisääminen on tärkeää. Me voimme lisätä yhteisen infrastruktuurin käyttöä ja tämä tietysti vähentää kuluja sekä vähentää myös ilmailuliikenteen päästöjä. On arvottu, että Cesarin käyttö sotilaslentokoneissa ja lennon johdossa tarvitsee noin 20 prosenttia koko aloitteen tai hankkeen budjetista. Tämä on tietysti iso investointi talouskriisin aikoina, joten kansallisvaltioiden pitäisi puuttua tähän asiaan pragmaattisella tavalla niin, että järjestelmä voidaan ottaa hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön. Pitää pitää myös huomauttaa siitä, että hankkeen, hankkeessa on tulossa kriittinen vaihe käsille, sillä jos emme toimi yhdenmukaisesti, niin tietysti me viivästytämme tämän hankkeen tehokasta täytäntöönpanoa. Joten suurena haasteena puolustusvoimille on täytäntöönpanon rahoittaminen ja uuteen teknologian sijoittaminen ajoissa – tässä lausunnossani kiinnitän huomiota siihen, että varat pitäisi löytää nopeasti, jotta nämä haasteet voidaan kohdata sotilasilmailussa, sillä kaupallisessa ilmaliikenteessä ollaan hyvin kiinnostuneita, eikä, eikä esimerkiksi ö, isommat ö, lentoyhtiöt ollenkaan aio odottaa ö, tämän hankkeen edistämisessä, joten Haluaisin vielä kiittää Euroopan puolustusvirastoa, Eurokontrollia ja tietysti Euroopan komissiota, jonka kanssa meillä oli todella hedelmällistä keskustelua. Olen siiskin, siis todellakin optimistinen tämän koko hankkeen täytäntöönpanon suhteen. Haluaisin lisäksi mainita, että minun mielestäni tai minun vaikutelmani on se, että yhteistyö asiantuntijoiden tasolla myös Naton asiantuntijoiden kanssa on toiminut hyvin. Joskus poliitikot hankaloittavat asioita, mutta tässä, vai, tässä asiassa tilanne on kyllä hyvä. No ei näin ole aina, mutta nyt annan puheenvuoron Moritz Rotsille, joka on komission edustajana täällä. Uh, Kiitos. Kiitos alivaliokunnalle, että kutsutte komission käsittelemään tätä monimutkaista aihetta, eli tätä Single European Sky-aloitteen toteuttamista ja sen sotilaspuolta on aikamoinen haaste tiivistää tämä minun esitykseni, joka alkaa vuodesta 2010 minuuttiin. Yritän tehdä niin, pyydän anteeksi, jos ylitän aikarajat hieman. Milloin yhtenäinen ilmatila alkoi? Se alkoi vuoden 2000 kieppeillä. koska silloin ilma, ilmailun, ilmaliikenteen kysyntä kasvoi ja tuolloin infrastruktuuri ei vastannut odotusten ennusteiden mukaisesti kysyntää sinne vuoden 2010 kieppeillä. Komissio teki sitten tämän aloitteen yhtenäiseksi ilmatilaksi – skenaario oli aika monimutkainen. Euroopassa oli 27 jäsenvaltiota, erilaisia standardeja, 27 suvereenia ilmatilaa. Niiden koordinointi oli aikamoinen haaste ja kustannukset Yhdysvaltoihin verrattuna olivat kaksinkertaiset Yhdysvaltoihin nähden, joten tehokkuuskysymyskin oli pelissä. Sen lisäksi oli tarve koordinoida, kuten herra Kirilla oikein totesi, kahden tär- tärkeimmän toimijan roolia siviilipuolen ja sotilaspuolen. asevoimien, lentovoimien tarve harjoittelu- ja operaatioita varten oli noin neljäsosa. Tätä suurta osaa Euroopan ilmatilasta käytettiin vanhanaikaisesti. Sitä käytettiin ainoastaan sotilastarpeisiin. Ei ole mitään yhteistyötä siviilipuolen kanssa. Joten ensimmäinen osa SES ykköstä, niin kuin sitä kutsuttiin, lanseerattiin 2004. jolloin olemme alustavan säätelykehikon. Aloimme teknistä parannusta miettimistä ATM-järjestelmissä. Ja loimme pohjaa konseptilla, joka on nyt hyvin vastaanotettu Euroopassa, joka on ilmatilan joustava käyttö. Periaatteessa aika simppeli. ilmatila ei kuulu siviilipuolelle tai sotilaspuolelle. Se perustuu kysyntään. neljä saatiin tämä aikaan. Mutta koettiin, että lentoliikenteen kysynnän kasvu oli niin suurta, että täytyy lanseerata uusi aloite. Komissio täytäntöönpani SES 2. Siinä oli viisi pilaria. Ensiksi tarkasteltiin suorituskykyjärjestelmää, turvallisuusnäkökulmista, ympäristönäkökulmasta, kapasiteetin ja kustannustehokkuuden kannalta – Eli nämä suorituskykyindikaattorit kehitettiin. Teknologia oli tärkeää. Joten luotiin tällainen yhteisyritys ja sarohjelma. ohjelma Ja EASalle turvallisuusvirastolle annettiin uusi mandaatti. Ja lentokelpoisuus, ATM, täytäntöönpanit tulivat sille. Ja sitten lentokenttien kapasiteetti. Lentokenttiä pidettiin pullonkaulana. Ja aloitteessa pyrittiin tähän portilta portilta periaatteeseen. SES2 yksi tärkeä periaate oli Euroopan ilmatilan pirstoutumisen lopettaminen. Oli tarkoitus luoda tällaisia funktionaalisia, toiminnallisia ilmatilan lohkoja, joukko valtioita, jotka loisivat yhteiset standardit ja säännöt. Ja puuttuisivat tähän ATM-verkoston tehokkuuteen. Eurokontrollille annettiin sitten tehtäväksi Euroopan lennonvalvontaverkoston tarpeisiin vastaaminen. Ja nyt pari sanaa sotilaspuolen osallistumisesta. Herra Kirilov puhujaa sotilaspuolen aiheesta seuraavina vuosina. Ne liittyvät Cesar-teknologian täytäntöönpanoon sotilaspuolella. Herra Kirilla mainitsi, että arvioidut kustannukset ovat siinä 7,1 miljardia euroa. Tämä arvio tehtiin prosessin alkuvaiheessa. Sen jälkeen on tehty paljon. Voimme olla kiitollisia Cesar-yhteisyritykselle ja myös Eurokontrollille ja sotilasasiantuntijoille, jotka ovat antaneet panoksensa. He ovat tehneet operationaaliset ja kustannusseuraukset sotilasosallistumisesta selkeämmäksi. Tällä viikolla puolustusvoimien johtajat tapasivat neuvostossa ja Cesar yhteishanke esi- piti esityksen siellä. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä operationaalinen päätös, joka voisi merkittävästi vähentää näitä kustannuksia. Keskustelu jatkuu lähikuukausina. Mutta pohjimmiltaan Siviilisotilasyhteistyö tulee olemaan avaintekijä luodassamme yhtenäisen ilmatilan, joka vastaisi kansalaisten ilmaliikennetarpeisiin ja ottaisi myös huomioon kansalliset tarpeet, jotka liittyvät turvallisuus- ja puolustusmissioiden toteuttamiseen. Nyt me pohdimme Single European Sky 3 pakettia, siis e kolmosta. Ja siviilisotilasyhteistyö tulee olemaan olennainen osa yhteistyötä SES e kolmosessakin. Uskon, että olen kovannut ää, äh, isolla sudilla se, mikä liittyy sotilaspuolen sessissä. Mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin. Okay, thank you. To, I give the... Kiitos. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle Lusekille EPPn puolesta. Po, ponieważ z panem... Oh, okay, wait for the headphones. <laughs> E, ponieważ jest panem posłem Kiryłowem e, mieszka... Kiitos. Herra Kirilo ja minä, me asumme lähellä toisiamme. Usein tulemme parlamenttiin ja samalla autolla, joten minun on aivan pakko tässäkin hengessä todeta, että tämä lausuntoluonnos on varsin laadukassa. Eilen kävimme keskustelua EPPn eh, e valmistelemassa kokouksessa. Meillä ei ole mitään erityisiä huomioita eikä varauksia esitettävänä. Haluan esittää kiitokset eh, herra Kiriloville. Ylipäätään kysymyksessä on äärimmäisen tärkeä asia, kun puhumme eh, ilmatilahallinnoinnista. Ajattelen tässä nyt nimenomaan sotilassa ilmailua, rajatarkastuksia ja niin edelleen. Kaikkien ilmailevien ihmisten kannalta kyse on tärkeästä asiasta ja uskoakseni meillä on tärkeä tehtävä tässä asiassa nimenomaan kansalaisten edun vaalimisessa. Herra Kirilov on laatinut lausuntonsa Euroopan komissioasiakirjan pohjalta – Kyse on ehkä tässä vaiheessa vielä epävirallisesta asiakirjasta. Minä en ole sitä saanut luettavakseni, eikä nähtävästi muutkaan ole saaneet. Liikenne kysymyksistä vastaava valiokunta on luonnollisesti tässä nyt vastuuvaliokuntana, mutta sen valmisteleva asiakirjaa ei vielä ole saatu. Toivon, että kieliversiot eri kielille käännettynä myöskin jatkossa saadaan käyttöön. Ehkä tässä mielessä meidän on siirrettävä tarkistusten jättöaikaa viikolla eteenpäin. Tämä voisi olla käytännönläheisempi ratkaisu. Mutta no epävirallisesti voidaan todeta, että epävirallisessa asiakirjassa ei niinkään erotella toisistaan siviili- ja, ja sotilasilmailua. Meillä on kuitenkin sanamme sanottavana asiasta lausunnon muodossa. Voi olla, että tässä välissä varsinaisessa vastuuvaliokunnassa tapahtuu vielä jotakin asian tiimoilta. Voi olla, että meidän kannattaa odottaa vielä heidän mietintöään lukea sitä, tutustua siihen ja siltä pohjalta vielä tarkistuksia mahdollisesti esittää. Kiitos, Rova Lösing. Kiitos, puheenjohtaja. Minullakaan ei ole tietenkään enää, tai enemmän asiakirjoja, eli siis viittaan tässä vain tähän lausuntoon. Minulla on sellainen vaikutelma, että tämä on todellakin monimutkainen aihe ja siinä on monia aspekteja yhdistettynä. Tässä on kyse myös siitä aspektista, jonka komission edustaja mainitsi, eli kuka ilmatilaa käyttää. Sotilasilmailu käytti ilmatilaa hyvin vahvasti aikaisemmin ja minun mielestäni sotilaspuolen kanssa pitää neuvotella ilmatilan käytöstä. Tästä lausunnosta ymmärsin, että kyse on myös yhteistyöstä siviiliilmailun ja sotilasilmailun välillä. turvallisuuden, tämä yhteistyö tapahtuu esimerkiksi lentoturvallisuuden alalla. Ja tässä lausunnossa ja myös herra Tarandin kommenteissa aikaisemmin oli samaa logiikkaa, eli lähdetään siitä, että puolustusvoimien resurssit ovat suuria ja sitten lähdetään siitä, miten sotilaspuolen resursseja voitaisiin käyttää myös muihin kohteisiin. Sotilaspuolen, sotilaspuolella on siis aina paljon varoja ja tietysti siviilipuolella nämä varat ovat vähäisempiä. Ja nyt pitää sitten myös ottaa huomioon, ja tässä myös viittaan herra Tarandin kommenteihin tästä toisesta aiheesta, täytyy sanoa, että sotilaspuolen tehtävät ovat aivan erilaisia, niin eh, eh, siellä pitää puolustaa alueita tietyllä tekniikalla ja meidän, meidän näkökulmastamme tätä lausuntoa pitää myös arvioida siltä pohjalta, että siviili-ilmailun resursseja vahvistetaan ja ohjataan varoja tähän puoleen enemmän kuin sitten sotilasilmailuun. Tässä lausunnossahan puhutaan esimerkiksi äh, ilmailuliikenteen turvallisuudesta. Kiitos. Rova Kronberg. Thank you, Chairman. This is a very interesting... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on kiinnostava ehdotus. Varmasti siviili ilmatilassa tuo synergiaa. Minä mietitytti, ja tämä on kysymys esittelijälle – mitä tapahtuu ilmatilan loukkausten tapauksessa? Kattaako tämä tilanteet esimerkiksi siitä, että venäläinen lentokone lentää Suomen ilmatilaa ja kuka valvoo ja seuraa sen toimintaa, jos meillä on tällaista lainsäädäntöä yhteisen ilmatilan suhteen? Kysymys siis koskee kansalliseen ilmatilan loukkaamista. Onko tämä EU-yhteinen ongelma vai kansallinen? I have also, uh, Minullakin olisi yksi kysymys. Eilen puhuimme Galileosta ja nyt sitten ähm, siviili- ja sotilaspuolen yhteistyöstä. Äh, ja tässä kun puhumme suurista varoista, nyt puhumme sitten tästä yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Tämä on melko vanha aloite jo, tai molemmat ovat vanhoja aloitteita ja monimpiin liittyy suuria kuluja. Tässä vaiheessa mielestäni Euroopan unionille on vaikea rahoittaa, rahoittaa kumpiakin hankkeita ja jopa vuonna 2007 tästä keskusteltiin. Haluaisin tietää, mikä on sotilaspuolen lähestymistapa tässä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käyttämisessä? Miten he voivat siis tehdä yhteistyötä siviilipuolen kanssa. Tämä on oikeastaan komissiolle tämä kysymys. Joo. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, myös varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan ja heidän arvioistaan tämän laustuluontuksen arvioinnista. Olen täysin samaa mieltä siitä, että me emme ole tässä nyt vastaavana valiokuntana tai että meillä ei ole vastaavan valiokunnan versiota vielä tässä pöydällämme. Ja siksi meidän pitää vielä syventyä asiaan enemmän ja meidän pitää ehkä muuttaa määräaikoja, jotta voimme vastaavan valiokunnan tekstin saada käyttöömme. Ei ole tarvetta enää enempää korostaa tätä hyvin tärkeää tekijää, avaintekijää kuten komissio sanoi, eli siviili- ja sotilaspuolen yhteistyötä. Miksi? No, koska tämä se, sillä tämä tavallaan tuo uutta ilmaa tähän hankkeeseen ja ö, johtaa ilmatilan tehokkaampaan käyttöön. Eli poliittisesti meidän pitää viedä eteenpäin tätä hanketta ja edistyä mahdollisimman nopeasti, jotta tämän hankkeen, jotta tämän hankkeen vaikutukset tulevat voimaan nopeasti. Haluaisin myös tässä huomauttaa EDA, eli Euroopan puolustusviraston roolin koordinaattorina. Me näemme, näemme tässä, että oli hyvä idea luoda Euroopan puolustusvirasto, ja nyt voimme käyttää tätä tahoa yhteistyön helpottajana. Ja mikä nyt sitten tässä on hyvin tärkeää, on tietysti se, että tämä lisäilmatila tai ilmatilan parempi joustavuus, niin sen suhteen olen tavannut ihmisiä, kollegoita, kollegoita Euroopan puolustusvirastosta ja eh, keskustelin heidän kanssaan aina niin sillä olen törmännyt sellaisiin tilanteisiin, että ilmatila suljetaan usein sotilasharjoitusten takia. Mutta koordinointi ei ole tehokasta, joten meidän pitäisi nyt olla tässä tarkkana ja toimia sen puolesta, että yhteistyö on yhtä tehokasta kuin näin tähän mennessä, mutta vieläkin tuottavampaa. Eli meidän pitäisi tässä tukea myös komissiota. Ja sitten ilmatilan loukkaukset. Mielestäni tämä ei ole pääaiheena tässä, sillä kuten Rova Kronberg sanoi, ilmatila ilmatilan ja ilmatilan loukkaukset, siis sotilaspuolella, ovat tavallaan eri aihe, eri asia, mutta olisin mielelläni kuullut tästä myös komission mielipiteen. Tässä on jälleen tärkeää, ja tästä kollegatkin jo puhuivat, puhuivat ja ehkä voimme selventää sitä vielä enemmän. On siis tärkeää löytää keinoja auttaa puolustusvoimia, sillä puolustusvoimille Euroopassa mm. tämä ei tule olemaan helppo hanke. On maiden välillä paljonkin eroja. Joissakin maissa on suuret ilmavoimat ja kaikenlaista puolisotilaallista laitteistoa. Samalla kuitenkin kaikki ovat kiinnostuneita tästä yhteistyöstä. Me emme odota, että tulisi, tulisi kaupallisten lentoyhtiöiden kanssa suurempia ongelmia yhteistyössä, mutta me, meidän pitää kyllä saada apua Euroopan EUn budjetista ja tässä on tiettyjä varaumia olemassa. Meidän pitäisi osata auttaa valtioita, joissa, joilla on taloudellisia vaikeuksia näinä aikoina. Samalla näitä maita pitäisi motivoida toimeenpanoon niin, että tulokset saadaan eh, mahdollisimman nopeasti aikaiseksi, eli yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan saamme aikaiseksi. Kiitos sitten komission edustaja. Tässä on kaksi kysymystä vastattavaksi. Ensimmäinen tekninen kysymys mahdollisista ilmatilaloukkauksista. Täytyy ensin tehdä erottelu puolustuksen ja ilmatilavalvonnan kanssa. Nämä ovat kaksi tekijä. Ensimmäinen kuuluu SES-aloitteeseen ja sen teknologiseen pilariin Cesariin. Mutta tässä on jossain määrin kytkentä puolustuspuoleen. Koska puolustusvoimia pyytää puuttumaan tilanteeseen, se vaikuttaa tähän lennonvarmistusverkostoon, joten tässä täytyy olla teknistä vuorovaikutusta näiden kahden päätöksen välillä. Juridisesti, mikään ei ole muuttunut. Vastuu ilmatilasta on yhä jäsenvaltiolla jotka ovat antaneet sen sitten Natolle. Ja tämä on artikla 28 mukaisesti Lissabonin sopimuksessa. Ei tätä tarvitse kummemmin pohtia. Sitten Cesarin kustannusvaikutukset. Anteeksi, että en voinut esitellä Cesaria syvällisemmin. Siellä oli määrittelyvaihe, kehitysvaihe ja käyttöönottovaihe. Arvioiden mukaan käyttöönotto maksaa 30 miljardia euroa. Ja nykylamassa se on iso tekijä. Sitä otetaan käyttäen Euroopan lennonvarmistusverkostojen aitojen tarpeiden mukaisesti. Me emme täytäntöönpane teknologiaa uuden teknologian käyttöön ottamisen vuoksi sinällään. Sitä tehdään, kun lisääntyneeseen ilmailuun liittyvät pyynnöt ilmaantuvat. Mitä sotilaspuoleen tulee, ne täytyy suunnitella Cesarin suhteen täytyy ottaa sotilas- ja siviilitarpeet huomioon. Kuten mainitsin viime tiistaina, ää, puolustusvoimien johtajat tapasivat. He ymmärtävät nyt, että täytyy ryhtyä läheisempään yhteistyöhön siviilikumppanien kanssa. Tässä saarin käytännöt olisi synkronoitua. Jos teknologiaa ei oteta käyttöön synkronoidusti kautta Euroopan, sillä on kielteisiä vaikutuksia suorituskykyyn ja kustannustehokkuuteen, joten sotilaspuoli täytyy saada mukaan suunnitteluun ja teknologian käyttöönoton suunnitteluun. Toivottavasti vastasin kysymyksiin. Thank you. Kiitos. Hyvät kollegat, vaikka tämä on hieman epätavanomaista, että keskustelemme lausunnosta ilman päämietintöä. Me olimme yhteydessä esittelijän muutama päivä sitten ja heillä on käännösongelmia. Tarkistusten päivämäärä päivämäärän 16.5. kello 12 ja seuraava lausunnon käsittelyaika on 29. toukokuuta ja toivomme, että Ja to, meillä ei ole tästä tarkkaa päivämäärää, mutta kesäkuussa AFETissa tämä mietintö hyväksytään ja sitten, ö, sitten TRANissa heinäkuussa. Mm, haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on ö, ylimääräinen kokous 8. 8. toukokuuta ja sitten normaali kokous on 29. toukokuuta aamulla ja iltapäivällä. Meillä ei nyt ole muita esityslistan kohtia, joten päätän tämän kokouksen ja toivotan teille hyvää viikonloppua. Kiitos. Okay.